Mutta sen jälkeen puheenjohtajavaltio ei saanut kuitenkaan neuvoston hyväksyntää aikaiseksi, joten kysymys jäi vähän ilmaan, en saanut koskaan virallista vastausta. Mitä ne oikein tapahtunut? Ja nyt toimielten välisen sopimuksen solmimisen jälkeen täytäntöönpanno säädöskysymys on ratkaistu, joten tämä asia voidaan saada täytäntöpanosäädös tähän lainsäädäntöön ja voidaan myöskin huolehtia kansallisten asiantuntijoiden kuulemisesta tässä sopimuksessa. Ja nyt parin vuoden tauon jälkeen ehkä saamme tämän asian päätökseen melko yksinkertaisessa menettelyssä. Ehkä aiheesta äänestetään seuraavassa kokouksessamme huhtikuussa jotta tämä saataisiin toukokuussa täysistunnon esityslistalle. Tämä on ollut pitkään ilmassa, mutta nyt ehkä lopulta saamme tämän asian päätöksen. Hyvä. Tässä esityslistan kohta seitsemän. Nyt siirrytään esityslistan kohtaan kahdeksan. Tämä kokouksen osa on suljettuin ovin. Ei vaan ei olekaan, kun täällä... Ai, se on muutettu. No, tämä onkin ihan avoin kokous julkinen kokous, joten kaikki voivat tänne jäädä. And it's the exchange of views with the commission. Keskustelu komission kanssa TTIP-seurantakertomuksesta, meidän päätöslauselmastamme. Muistan, että, että meillä oli tämä 8. heinäkuuta päivätty päätöslauselma viime vuodelta, jossa esitettiin meidän viestimme neuvottelijoille – siis parlamentin kanta. Siinä on erilaisia kantojamme ja sellaiset asiat, joista emme voi tinkiä. Tätä olisi kiinnostavaa kuulla nyt komissiolta, miten komissio käsittelee tätä hienoa 8. heinäkuuta päivättyä päätöslauselmaa. Komissio on julkaissut kertomuksen viime vuoden lokakuussa, se taisi olla. Ja nyt meillä on mahdollisuus käydä keskustelua tästä seurantakertomuksesta. Ja sanoisinko meidän päätöslauselmamme täytäntöönpanosta näissä neuvotteluissa – edellisessä seurantaryhmässämmekin oli. Ja nyt toivotan tervetulleeksi varapääneuvottelijan ja yksikön päällikön, joka on vastuussa kauppasuhteista Yhdysvaltoihin ja Kanadaan. Ruben, tervetuloa tänne. Saatte puheenvuoron. Voitte selittää, miten komissio täytäntöön panee meidän on kauppaneuvotteluissa Yhdysvaltain kanssa. Kiitos. Thank you, Chair. Uh... Kiitoksia puheenjohtaja. Lyhyt vastaus on, että oikein huolellisesti ja uh, hyvin. Olemme panneet tarkkaan merkille kattavan päätöslauseen malne heinäkuulta, jossa olitte kuulleet useita valiokuntia tässä talossa. Teidän kantana oli itse asiassa varsin samoilla linjoilla kuin neuvostolta saamamme mandaatti, joten itse asiassa tämä oli erittäin hyvä ja hyödyllinen täydennys neuvostolta saamillemme neuvottelulinjauksille. kuvailitte itse juuri äsken tämän ytimen. Eli meidän on luetteloitava tämän talan defensiiviset intressit ja ehdottomat rajat ja olemme pyrkineet ottamaan nämä asiat mukaan, jotta voidaan varmistaa, että päästään korkean standardin sopimukseen, jota vaaditte, että saadaan tasapainoinen hyvä kattava sopimus. Komissio on useaan kertaan todennut tästä ensimmäisestä asiasta, eli koskien standardeja ja suojelua että TTIP-sopimus ei johda siihen, että mitenkään suojelustandardeja laskettaisiin kummallakaan puolella Atlantin valtamerta. Mitä sitten tulee sopimuksen kattavuuteen, komissaari Malmström on viime kuukausina kieltänyt sen, että meillä olisi jonkinlainen TTIP light-versio. Tämä ei ole myöskään amerikkalaisten tavoite. Sitten tästä tasapainoisesta sopimuksesta emme tietenkään halua pyrkiä sellaisen sopimuksen, joka olisi kunnianhimoinen Yhdysvalloille ja meille vaatimaton, joten tietenkin teemme paljon työtä, jotta saisimme aikaan tasapainoisen sopimuksen. Missä sitten käytännössä olemme menossa? Tässä vaiheessa meillä on noin 13 lukua konsolidoinnissa muodossa. Aloitamme nyt prosessin, jossa siirrytään kohti yhtä tekstiä, jossa on vielä toki näitä hakasulkeita. Ja sitten pääsemme lopputekstiin vuoden loppuun mennessä. Me viime kuun lopussa meillä on ensimmäinen keskustelu julkisten, julkisen hankintojen viranomaisten kanssa, et, ja siellä keskusteltiin markkinoille pääsystä ja siitä, kuinka täydennetään molempien osapuolten ehdotuksia koskien tariffeja ja palvelujen kauppaa. Kävimme pitkään ja intensiivisen kuulemismenettelyn sijoittajasuojasta ja tämän jälkeen – toimitimme viime vuoden toukokuussa toimielimelle ehdotuksen koskien sijoittajan suoja-uudistuksia. Se johti ehdotuksen, joka koskee sijoittajan tuomioistuin järjestelmää, järjestelmää. Tämän olemme valittaneet tuomioistuimelle ja Yhdysvalloille kaksi kuukautta sitten. Nyt aloitamme työn Yhdysvaltojen kanssa ja neuvottelemme heidän kanssaan mahdollisista mahdollisista sijoittajan suojarakenteesta TTIP TTIP-sopimuksessa. Sitten helmikuussa käsittelimme sääntelyyhteistyötä. Siihen keskitymme neuvottelun näissä vaiheissa, keskivaiheissa ja teemme lujasti työtä myös komission jäsen itse. Hän tapasi Mike Formanin viime perjantaina ja tapaa hänet Washingtonissa jälleen tämän viikon perjantaina. edelleen näistä parametreista, joita esitettiin omassa päätöslauselmassanne heinäkuussa. Toteut- lähetimme jouluna Yhdysvalloille hyvin kunnianhimoisen ehdotuksen koskien kestävän kehityksen tavoitteita ja työ- ja ympäristösuojelua. Kaiken kaikkiaan olemme nyt ehkä neuvotteluiden keskiön puolivälissä ja olemme täysin sitoutuneita siihen, että otamme mukaan nämä parametrit, jotka olivat mukana teidän päätöslauselmassanne heinäkuussa. Odotamme, että kesäkuussa meillä olisi teksti, joka, jossa on kaikki neuvottelun sektorit. Amerikan puolelta Yhdysvaltojen edustaja on ilmaissut toiveen, jonka mukaan neuvottelut saataisiin valmiiksi Obaman hallinnon aikana. Tänä vuonna tämä on haaste, johon haluamme vastata sillä ehdolla, että sisältö on aina tärkeämpi kuin mikään aikataulu. Haluaisin kiittää teitä komission puolesta päätöslauselmastanne ja nyt mielelläni vastaan kysymyksiin. Thanks a lot. Kiitos paljon. Nyt puheenjohtajasta TTIP-esittelijäksi, haluaisin esittää muutaman kysymyksen. Totta kai luin hyvin tarkkaan teidän asiakirjanne, joka on reaktio päätöslauselmaan ja totta kai siinä on selkeä visio siitä, mitä päätöslauselmamme tarkoittaa. Teidän johdosson, johdannossanne nyt suoraan sanottuna – ei ollut kovin paljon lihaluiden ympärillä. Tämä oli enemmän tällainen luettelo, lista. On no, vähän samoin tässä kertomuksessa, jonka saimme, joten totta kai minulla on vähän konkreettisempia kysymyksiä. Maatalouden alalla päätöslausemassamme hyvin selkeästi sanoimme, että haluamme hyväksytyt eläinten hyvinvointiin liittyvät standardit, jotka vastaavat Euroopan standardeja. kun tuotteita tuodaan Yhdysvalloista. Miten tätä vaatimusta täytäntöön pannaan neuvotteluissa? Ja sitten poikkeukset katsin artikloihin, artiklan 14. Miten saadaan todella tätä ajattua neuvotteluissa? Ja vielä kysymys, joka liittyy kolmansien maiden saamaan etuun – Mainitsitte erityisesti kehitysmaat tässä kertomuksessa. Voisitteko selittää minulle, miten tunnustetaan kehitysmaiden tarpeet TTIP-neuvotteluissa? Onko kyse standardeista, vastaavuudesta, suosituimmuudesta vai mistä? Ja palvelupuolelta meidän selkeä kannan kannanottomme, joka liittyy syrjimättömyyslausekkeisiin. Miten tämä näkyy Ne Voitteko vakuuttaa meille, että tämä on lopulta myös tekstissä mukana? Ja sitten yksi kaikkein tärkeimmistä kysymyksistä me hyvin selkeästi sanoimme, että haluamme sopimuksen, joka kattaa liittotason valtion ja sen alaisemman tason. Ja tämä on nyt otettu huomioon asiakirjassa, mutta ette maininnut tätä asiaa tässä suullisessa esityksessä. Mikä on tämän vaatimuksen asema nyt? Ja sitten kestävyysluku. Kyllä, mahtava, mahtava luku. Ja tämä ehdotuksenne, mutta Tietenkin yksi keskeinen ongelma on se, että täytäntöpano jää avoimeksi, koska se kysymys esitetään, mikä siinä on mukana, kun huolehditaan sopimuksen noudattamisesta. Meillä on päätöslausemassa selkeät vaatimukset. ne puhutaan melko epäselvästi vain tästä kysymyksestä. Ja sitten yritysten velvoitteet noudattaa OECDn suuntaviivoja. Oli myös yksi keskeinen vaatimuksemme. Ehkä voisitte tämänkin kysymyksen mainita ainakin. Ja lopulta vielä tärkeä kysymys parlamentille. Tärkeämpi kysymys ehkä parlamentaarinen ulottuvuus koko tässä harjoituksessa. Mainitsitteko tämän neuvotteluprosessissa ja hän on nyt parlamentaarisen ulottuvuuden asema näissä neuvotteluissa? Nyt annan puheenvuoron muille varjoesittelijöille. Ensin Emma McClarkin. Hi, thanks for your uh, comments. Kiitos kommenteista ja kiitos komissiolle siitä, että se on ottanut huomioon meidän osuutemme näissä neuvotteluissa? Osa sisällöstä on hieman jo vanhentunutta, eli tämä näkemysten vaihto olisi ollut hyvä käydä ajoissa, mutta on hyvä, että sitä käydään edes tänään. Monet kysymykset on jo käsitelty. On kuitenkin varmistettava, että pyrimme edelleenkin kattavaan kunnanhimoiseen sopimukseen. Tämän tulisi pysyä tavoitteena, eikä tyydyttäisi johonkin pienempään järjestelyyn niin, että tartuttaisiin helposti saatavilla oleviin tuloksiin. Julkisiin hankintoihin täytyy varmasti pureutua. Tämä on yksi päävaateistamme ja haluamme varmistaa, että tämä edelleen on prioriteetti. Jos me saamme todella kattavan sopimuksen, niin tämä on keskeinen osa sitä. No sitten nämä maantieteelliset merkinnät. Tilanne on kutakuinkin umpikuja. Miten varmistetaan, että tässä päästäisiin eteenpäin? Keskustelemmeko me tavaramerkkijärjestelmästä tai jostain sen kaltaisesta tämän sijaan? Haluaisin kuitenkin onnitella teitä teidän tekemästänne työstä PK-yritysten osalta. Se luku on äärimmäisen tärkeä minun ryhmälleni. Verkkoväline on keskeinen, kun pyrimme luomaan yhteyksiä ja saamaan tuotteet Yhdysvaltain markkinoille. Maritje. Kiitos Maritje. Thank you very much. Kiitoksia. Haluaisin kiittää tästä mahdollisuudesta keskustella transatlanttisesta yhteistyöstä jälleen kerran. Olen oikein iloinen siitä, että EUn ja Yhdysvaltojen välillä on konsensusta, mitään liian varhaisen sodan sopimuksia ei, ei pidä tehdä. Tämä on erittäin tärkeää, kun ajatellaan korkeatason vierailuja, jotka on tulevassa Yhdysvaltojen presidentin mukaan lukien. On hyvä, että tästä on sopimut sovittu. Olen tyytyväinen tähän kertomukseen. Minun lähestymistapa on kuitenkin vähän erilainen kuin mitä olet nyt, olette kollegoilta tähän mennessä kuullut on tärkeää pohtia sitä, missä määrin Euroopan parlamentille päätöslauselma on otettu huomioon. Sehän ei ollut mikään täydellinen päätöslauselma. Kenellekään kaikkien piti tehdä kompromisseja. Minä en ole nyt henkilö, joka käsittelee tätä päätöslauselmaa yhtäkkiä jonkinlaisena raamattuna. Yleisesti ottaen pelot on tässä talossa aika selkeästi ilmaistu ja huolet, mutta suoraan sanottuna tässä vaiheessa yksi minun huolistani on se, että meillä on riittävästi mahdollisuuksia – esimerkiksi on varten erityisesti julkisten hankintojen osalta. Tämä on yksi tärkeimmistä EUn pyynnöistä. Meidän pitää olla varovaisia, että emme eh, jätä näitä omia tärkeitä tavoitteita rajoittamalla liikaa. On vaikea saada aikaa mitään neuvotteluissa silloin, kun yhdeltä, yhtäältä vaatimukset ovat hyvin korkealla ja toisaalta ei ole mitään neuvottelumarginaalia, koska, koska näitä ehdottomia rajoja on niin paljon Haluaisin kuulla lisää markkinoille pääsystä. Olen oikein tyytyväinen pk-yritysten osalta tehty edistyksen. Ja sitten oli tämä kysymys, joka tuli ilmi Greenpeacein kanssa kokouksessa viime viikolla. Tiedän, että tässä ei ole kyseessä ainoastaan Greenpeace, vaan monet muut kansallisyhteisön järjestöt. Siellä on paljon huolta siitä, minkälaista, mitä voisi tarkoita sääntelyllinen yhteistyö niin voiko tämä tarkoittaa sitä, että Euroopan parlamentti ja lainsäädäntöprosessi ja kansalliset parlamentit ja muut demokraattisesti valitut edustajat jäävät jotenkin syrjään ja sivuraiteelle? E, olisi ehkä hyvä, jos tätä asiaa voitaisiin selventää, mitä se tarkoittaa, mitä se ei tarkoita ja myös se, että missä vaiheessa ollaan tämän asian muotoilussa, minkä tyyppistä tulevaa sääntelyyhteistyötä meillä saattaa olla ja millä tavalla varmistatte sen, että eurooppalaisten oikeus säännellä pysyy yllä? Kiitos, Janik. Niin, no, no, Helmut. Ei, anteeksi, Helmut. Thank you, Bernd. Kiitos, Bernd. Esittelijänä Minäkin haluaisin kiitellä siitä, että meillä on mahdollisuus keskustella seurantakertomuksesta, että tiedetään, missä mennään koko neuvotteluprosessissa, ottaen huomioon parlamentin kanta. Totta kai, kuten itsekin sanoitte, olemme keskellä tätä neuvotteluprosessia, joten monet kysymykset, joita esittäisimme tai kommentit, otettava huomioon tai esitettävä kesä-heinäkuussa, kun saamme nähdä koko tämän tekstiluonnoksen, TTIP-sopimuksen tekstiluonnoksen. Sillä nähdään, missä mennään neuvotteluiden osalta, mutta muutaman seikan halusin ottaa kuitenkin esiin. Meidän mielestämme tässä on huolta, joka liittyy mahdollisiin työpaikkojen menetyksiin. Koko kasvu, ajatus ja kehitysajatus jäävät liian vähälle huomiolle. 2D6 parlamentti halusi komission tekevän syvän tutkimuksen jäsenvaltiokohtaisesti ja arvioida kilpailukykyä EU-alalla ja vastaavalla Yhdysvaltain alalla, että voitaisiin puolustautua jäsenvaltioissa työpaikkojen menetyksiä vastaan. Lyhyesti tämä mainittiin siellä kertomuksessa, mutta ei tässä oikein riittävästi oteta huomioon parlamentin vaatimusta. Tähän kiinnitetään julkisesti paljon huomiota ja meidän pitäisi todella huomata, että parlamentilla on tietty velvoite huolehtia sitä että tämä asia otetaan myös käsittelyyn toiseksi. Yhteinen kirje julkisten palveluiden jättämistä ulkopuolelle, mutta se ei näy siellä kertomuksessa. Tämä koskee julkisia palveluita. 2b7 kohta ei kuitenkaan jättää ulkopuolelle yleishyödylliset palvelut mainitaan siellä, mutta meidän pitää sanoa selkeästi, missä mennään. Ja tämä liittyy myös lisäneuvotteluihin Haluaisin kiinnittää huomiota siihen, että meidän on puuttava tästä aiheesta tietosuojakysymyksistä. Päätöslauselmassa haluttiin sisällyttää keskeisimpänä, keskeisinä kohtana horisontaaliset omat määräykset perustuen artiklaan 14 katsopimuksessa, ottaen huomioon tietosuoja säännöt EUsta ilman mitään erityisehtoja Ymmärtän, että tiedot itse eivät ole tässä, mutta varmasti tähän aiheeseen palataan keskusteluissa. Eli halusin kiinnittää huomenna siihen, että meillä oli tässä selkeä kannanotto. 2D2 säännöistä päätöslauselmassa haluttiin täysi rat, ratifioiminen ja täytäntöönpano keskeisten ilon työstandardien osalta. Samoin keskeiset ympäristösopimukset. Tänään kuulimme briefauksessa, missä mennään, joten haluaisimme, haluaisin kiinnittää komission huomioon siihen, että tästä asiasta on pidettävä kiinni, koska tämä on meidän kannaltamme todella tärkeä asia. Kun ajatellaan kokonaisuudessaan kestävän kehityksen lukua. Lopulta etten puhunut liian pitkään. Parlamentti on pyytänyt, että vanha ISTS-järjestelmä korvataan uudella järjestelmällä. Sen turvaaminen, että EUn ja jäsenvaltioiden oikeuksia oikeuksista huolehditaan niin, että yksityiset intressit eivät voi haitata – jäsenvaltion. Meillä oli jotain ehdotuksia, nyt te olette ehdottanut uutta järjestelmää, mutta meiltä puuttuu vielä selkeä vastaus Yhdysvalloista, joten tällä hetkellä meidän on hankala arvioida, pidetäänkö vanhasta kiinni, vai onko tässä jotain uutta. Ja haluaisin selkeästi sanoa, että meille ryhmänäkin uusi komission ehdottama järjestelmä – ei kata riittävästi meidän huolenaiheitamme. Me emme halua tällaisia pikkumuutoksia, haluamme muuttaa koko logiikan, joka on ISDS-järjestelmän takana. Kiitos. Kiitos. Päätän puheenvuoroni tähän. Jannik. L'avantage, c'est que No nyt minun ei tarvitsekaan enää sanoa, mitä täällä on sanottu. Kosken vaikutusten arviointia esimerkiksi Ben puhui myös tästä sitovasta luonteesta kestävän kehityksen luvussa. Useinhan otetaan tämä teksti tai Euroopan parlamentin ajatus, mutta loppujen lopuksi kuitenkin mu- muutatte näitä verbejä, pitäisi tai pitäisi muuttuukin äh, sanaksi saattaa, ja tämähän sitten myyttyy, muuttaa koko tekstin ei riitä, että otetaan tekstistä 95 prosenttia, jos sitten should muutetaankin sanaksi may. Kyllähän tässä on aikamoinen syvällinen ero maataloudesta. Tulli kiintiöt, joista neuvotellaan Yhdysvaltojen kanssa. Tästä puhutaan, puhuttaisiin 300 000 tonnesta sijaan ja naudalihan varten Marti täällä kertoi, että 300 tonniannos niin se nyt on vain muutama prosentti Euroopan markkinoista, mutta äh, talouden pääjohtaja on vähän unohtanut, kuinka karjan kasvatuksen markkinoiden elastisuus toimii 0,2-0,3 prosenttia, joskus muuttaa täysin markkinahinnat ja äh, tuottajien äh, palkkauksen, joten tästä naudanlihan ja sianlihan tariffiasiasta olisi vielä keskusteltava. Sitten tässä puhuttiin sinne linkeistä TISAan. Riippusintekäinen kanssa puhutaan. Jos neuvotellaan jotakin TTIPissä, se laitetaan se TISAan tai toisinpäin. Nyt haluaisin tietää, kuinka te otatte huomioon parlamentin päätöslauselman koskien TISAa, erityisesti näistä luetteloista ja näistä salpalausekkeista tai näistä täytäntöpanokieltolausekkeista. Haluaisin tietää, kuinka komissio nyt linkittää tässä TISA- ja TTIP-sopimukset. Ja sitten lopuksi tästä ISDS tai ICS, minun, minulla se on edelleen sama asia. Olen ymmärtänyt, että komissiolle ICS kuuluu komission toimivaltuuksiin, eikä se kuulu tähän sekaluonteeseen, että se on eurooppalaista toimivaltaa. Haluaisin tietää, mikä on teidän näkemyksenne, mikä olisi virallinen kanta Euroopan komissiossa koskien ICSn sijoittajatuomioistuimen asemaa, koska jos nyt neuvotellaan samasta asiasta kuin SETAssa, niin onhan tässä vähän hämmästyttävä se, että tässä saattaisi tulla SETAn väliaikainen täytäntöpano voimaan ennen kansallista ratifiointia Euroopan parlamentin ratifioinnin jälkeen, jos tämä sekasopimus. Sitten kun luetaan SETA-sopimusta, niin nähdään, että ICS sijoittajatuomioistuin järjestelmä loppujen lopuksi olisi pätevä kolmen vuoden alan ajan myös niissä maissa, joissa ei hyväksytä lopullista sopimusta. Maa, joka ei ratifioisi SETA-sopimusta kuitenkin tähänkin maahan kolmen vuoden ajan voitaisiin soveltaa ICSn väliaikaista väliaikaisesti. Eli jos tämä sopimus tehdään, niin Yhdysvaltojen kanssa, jos tämä on Euroopan toimivalta, niin kyllähän tämä on aika tärkeä asia saattaa parlamentin jäsenten tietoisuuteen. Merci, monsieur le président. Kiitos puheenjohtaja. Muutama kohta aivan nopeasti. Ensinnäkin kaikki teidän ja kollegoiden esittämät kysymykset osoittavat sen, minkälainen ero vallitsee siinä, että komissio ei ota huomioon sitä, mitä, mistä parlamentti äänesti ja mitä se toivoo. Tämä on aina meillä huolena mielessä ja aivan oikeutettu huoli. Nämä kannanotot eivät tule neuvottelijoiden huomioon otetuiksi. He neuvottelevat kuitenkin unionin nimissä ja tämä on minun mielestäni suuri huoli ja se on myös demokratiaan liittyvä huoli. Toiseksi te totesitte, että toivotte, että ennen Obaman kauden loppua sopimus saadaan. Alusta saakka on todettu, että siitä neuvotellaan tänään ja huomennakin. En usko, että tämä on ollenkaan uskottavaa. Te ette lainkaan tästä puhunut, mutta silloin kun päätöslauselma hyväksyttiin, niin se, mitä Yhdysvalloissa sanotaan, oikeastaan muuttui. Ainakin toisaalta demokraattiehdokkaat ja toisaalta äh, republikaanit tästä puhuvat. Onpa sitten kyseessä Hillary Clinton tai sitten republikaaniehdokas toisella puolella, niin siellä on aika moista skeptisyyttä tähän sopimukseen liittyen kun katsomme, mitä Yhdysvalloista kuuluu tästä näkökulmasta, niin kyllä se on aika mielenkiintoista. Avoimuuden puute, nämä kysymykset ovat käsittelyssä sekä Yhdysvalloissa että EU:ssa. Kenties pitäisi hieman katsoa kuplan ulkopuolelle ja ottaa huomioon se, mitä ulkomaailmassa tapahtuu. Jado puhui tässä myös tästä sopimuksen sekaluonteesta. Tämä on poliittinen ja myös demokraattinen kysymys. Emme me käytä kuukausitolkulla aikaa siihen, mikä tämä sopimus oikein on laatuaan. Varmaankin tämä nyt on tällainen sekasopimus. Se täytyy nyt sanoa ja sitten vastuu täytyy siitä kantaa. Sopimustahan voi nimittää tilapäiseksi, väliaikaiseksi, vaikkakin sitä ei edes ratifioitaisi. Ja vaikka se ei olisi päällään, niin eihän tämä sitten tältä pohjalta pelkästään toimi. Tämä aihe on sellainen, josta jatkuvasti puhun. Ilmeisesti komissio ei lainkaan kiinnitä asian huomiota. Kyseessä ovat julkiset hankinnat. Tämä kysymys aiheuttaa kitkaa unionin ja Yhdysvaltojen välillä. Me olemme avanneet todellakin laajasti julkiset hankinnat EU-ssa ja amerikkalaiset ovat päättäneet säilyttää työllisyyden työpaikat. Ja hyvin suuri osuus markkinoista on varattu amerikkalaisille PK-yrityksille. Sanonpa komissiolle vain, että he ovat siellä Amerikassa aivan oikeassa. Kun kyse on vastavuoroisuudesta, avaamisesta, niin kyllä sitten voitaisiin vaatia myös Yhdysvalloilta samaa. Kiitos paljon. Jude. Thanks very much. Um... Kiitos paljon. Minulla on samat huolenaiheet kuin sinulla Bernd. Jos komissio ei kunnolla vastaa Euroopan parlamentin päätöslauselmaan, niin me meppeinä joudumme hyvin hankalaan tilanteeseen. Voisin kuvitella, että kauppapoliittinen komitea olisi todella järkyttynyt, jos tällaista asiaa näin ajateltaisiin. Jos kauppapolitiikkaa demokratisoidaan ja parlamentin rooli kasvaa, voimme osallistua paremmin tähän kauppapolitiikkaan, niin komission pitää voida vastata myöskin paremmin siihen. Jos ajatellaan, miten otetaan huomioon parlamentin huolenaiheet. Halusin lähteä liikkeelle sanomalla, että – TTIPin osalta merkittävä edistystä on tapahtunut niin, että demokraattinen valvontamahdollisuus on lisääntynyt, avoimuus lisääntynyt. Se oli osana meidän vaatimuksiamme. Kyllä avoimuus on lisääntynyt tässä prosessissa, mutta sitten kun tällaisen kertomuksen saa, niin tilanne on kyllä kovin hankala, koska jos otetaan yksi keskeisistä seikoista intavaliokunnassa esillä ollut, ja se on otettu tässä keskustelussa mukaan, se liittyy siihen, miten julkiset palvelut, yleishyödylliset, taloudelliset yleishyödylliset palvelut otetaan mukaan. Komission kertomuksessa sanotaan, että komissio on sitä mieltä, että varamat julkisten palveluiden osalta täysin vastaavat parlamentin vaatimuksiin. Me mistä ihan huviksemme näitä kantoja me esitä. Huolemme, jotka liittyvät yleishyödyllisiin palveluihin, ovat palveluiden tarjoajien, käyttäjien ja työntekijöiden puolelta ja oikeudellisten tutkimusten perusteella katsotaan kielteistä hybridilistausta palveluiden tarjoamisen osalta ja miten tämä voisi vaikuttaa valtion ja investoinnin kiistan ratkaisemaan sen ics järjestelmässä tai ICS-järjestelmässä tässä pitää ottaa huomioon tämän valiokunnan politiikka. Tätä ei muutettu täysistunnossa. Voidaan sanoa, että tämä on luultavasti laajimman tuen saanut osio vastauksesta, miten TIP-neuvotteluihin. Ja sitten komissio vaan sanoi, että meidän tarvitse muuttaa kantamme kappaneuvotteluissa. Kaikki on ihan hyvin. Kääntäkää katsenne toiselle, tässä ei ole ongelma, mutta on tässä ongelma. Ongelma on komission, jos neuvottelustrategiaan ei saada muutosta. Sillä tällä parlamentilla on oikeus käyttää veto-oikeuttaan kappa kysymyksessä. Ja tämä on kyllä todella ikävä tilanne, jos varoitimme kauan ennen kuin neuvottelut on käyty päätöksen tästä huolesta. Kyse on julkisista eduista, huolista, joita on muissa valiokunnissa otettu esiin samoin kuin talous- ja sosiaalikomiteassa ja alueiden komiteassa Euroopan unionissa. Ja vähän enemmän selitystä tarvitaan, kyllä vähän enemmän muutoksia kuin mitä tässä kertomuksessa nyt nähdään, koska edistys, jota tapahtuu avoimuuden ja demokratian osalta, liittyy siihen, että pitää saada kansalaisen luottamuskauppapolitiikan palaamaan. Ja juuri tällä tapaa menetetään kansalaisten luottamus. Joten haluaisin kyllä nähdä komissiolta vähän lisää. Miten meppien kannat otetaan paremmin huomioon? Kiitos. Kiitos paljon, Karolin. schön. Ja, ich möchte jetzt... Kiitos. En oikeastaan puhu lisää, kun Jude puhui jo tästä, mutta meillä on ollut Itävallassa keskusteluita ammattiliittojen edustajien kanssa. Ajateltiin, että kaikki oli niin myönteistä, että siellä haluttiin sopimusta enemmän kuin Euroopassa, mutta hänkin sanoi, että ensin suhtauduttiin hyvin myönteisesti ja nyt asenne ei ole niin myönteinen enää, nyt ollaan pettyneitä siitä, että kaikki on edelleen ennalla, mikä ne ole oikein muuttunut. Uusi STS-ehdotus on kuulemma myös hankala amerikkalaisten hyväksyä, koska siinä pitää olla kunnolliset tavallaan vastalahjat, jos tämä hyväksytään. Pikkuaskeleita oikeaan suuntaan ehkä, mutta ihan liian vähän tähän mennessä on saatu aikaiseksi, kun puhutaan avoimuudesta, kestävyydestä ja kaikista näistä asioista – joita ei ole otettu vielä riittävästi huomioon niin kuin olisimme toivoneet ja Yhdysvaltain puolellakaan ei olla niin innostuneita. Kiitos. Maria. Oui, merci. Euh, Kiitoksia. Olen yhtä mieltä siitä, mitä täällä sanottu. Päätöslauselma ei ole mikään raamattu tietenkään, mutta kyllä se edustaa kuitenkin poliittisen mm, enemmistön kantaa tässä parlamentissa. Meidän on toimittava johdonmukaisesti ja pyydettävä, että komissio ottaisi mukaan äh, asioita, joita on suurella poliittisella äänest- enemmistöllä tässä parlamentissa todettu. Muussa tapauksessa mitä hyötyä tässä on? Että vasta neuvottelun jälkeen äänestetään puolesta tai vastaan. Kyllä minun mielestäni parlamentaarinen toiminta olisi aika rajallista, jos se siihen rajoittuisi. Että on hyvin tärkeää, että voisimme jatkaa ja edelleen vaikuttaa asiaan. On pari esimerkkiä Ensinnäkin komission parlamentti ja suurin osa näistä toimijoista kentällä tällä hetkellä sanovat, että on otettava huomioon PK-yritykset tässä vapaakauppasopimuksessa. On totta, että, että sanomme täällä, että PK-yritykset ovat tärkeitä, mutta sitten kun katsotaan nyt neuvoteltua tekstiä, täällä on luku, joka ei ole mitenkään sitova ensinnäkään. Se on hyvin kevyttä tavaraa, eikä siinä ollenkaan oteta huomioon yritysten huolia 62 prosenttia PK-yrityksistä Saksassa ovat ilmoittaneet, että ne vastustavat tänä päivänä TTIPiä, eikä ne toimi ideologian takia näin, vaan siksi, että, että ne eivät näin hyötyä näistä neuvotteluista. Sitten oikeus säädellä. No, tämä laitetaan tänne julistusosaan, olemme kaikki yhtä mieltä, mutta sitten kun sanotaan, että sääntelyyhteistyö ja ICS-järjestelmä merkitsee yhdessä sääntelyoikeuden vähentämistä ja heikentämistä. Kuinka komissio sitten vastaa? No komissio sanoo, että julistamme oikeuden säännellä, mutta millä tavalla komissio itse asiassa täytäntöönpanee tätä? Kun luetaan tekstejä koskien säätelyyhteistyötä ja ICS, niin näemme, että tämä heikkenee. Sitten standardista sanotaan, että niitä ei heikennetä. Me sanomme, että ympäristö- ja työlainsäädännön standardeista haluamme, että näitä käsitellään kaikissa luvuissa ja se on sitova Tällä hetkellä meillä on päinvastoin. Asioita käsitellään vain yhdessä luvussa, eikä se ole sitova. Kuten Jude juuri sanoi, meillä on täällä kyllä julistuksia, jotka vaikuttavat myönteisiltä ja ne on oikein hyvää komission markkinointia, mutta sitten toisaalta meillä on teksti, jossa ei mitenkään oteta huomioon päätöslausumassa esitettyjä vaatimuksia. Tässä on nyt vielä kerran varoitus komissiolle. Kiitos paljon. Mr. André. Oui, merci, président. Kiitos puheenjohtaja. Minä kuulun niihin, jotka haluaisivat täsmällisyyttä tässä aiheessa. Aivan nopeasti mm, työ ilosta todetaan, että työalan lainsäädäntöä ja vaatimuksia ei tässä mm, alenneta, mutta tätä ei kuitenkaan mainita ollenkaan tässä raportissa. No sitten säätely ja korkea sääntelyn taso, normit. Haluaisin tässäkin täsmällisyyttä. Mitä tarkoitetaan, mitä komissio tarkoittaa varovaisuusperiaatteella? Ja kolmanneksi, aivan niin kuin edustaja Jadot, haluaisin käsitellä maataloutta. Minua eivät annetut tiedot tyydytä. Sanottiin, että ei ole minkäänlaista vaaraa näissä maantieteellisissä merkinnöissä ja toisaalta todetaan, että me emme ole kovinkaan pitkällä vielä tässä osassa neuvotteluja. Sopimusnäkymät on tässä maalailtu vuoden loppuun mennessä. Kun otamme huomioon tämänhetkisen tilanteen maataloudessa, niin olen aika lailla huolissani siitä, mitä meille sanottiin. Haluaisin, että komissio vielä täsmentäisi faktapohjaisesti tällä hetkellä, missä nyt oikein mennään. Ja lopuksi kun ajattelemme poliittista kontekstia ja viitan siihen, mitä edustaja Desarnes totesi. Vaalikampanjaa käydään Yhdysvalloissa tällä hetkellä. Jatketaanko me, jatkammeko me sit sillä linjalla, että kuuntelemme, mitä ehdokkaat sanovat kampanjoinnissaan vai otetaanko huomioon myös geopoliittinen todellisuus? Ei ole kovinkaan vastuullista jättää näitä ongelmia huomiotta kun otamme huomioon, mikä tilanne tällä hetkellä Yhdysvalloissa on. Hidu. Kiitos oikein paljon. Hidu. Teidän vuoronne. Thank you very much, Kiitoksia puheenjohtaja. Haluaisin kiittää jäseniä näistä erittäin osuvista kysymyksistä laajalta skaalalta. Teen parhaani ja yritän vastata yhtä yksityiskohtaisesti kuin vain kykenen näihin kommentteihin, joita esitettiin, mutta haluaisin sanoa yhden asian. Tässä kauppapääosastossa ei ole mitään tyytyväisyyttä koskien sitä, että tämä, nämä neuvottelut hoidettaisiin tavallaan, että että pidämme, toimimme tässä, tämä on meidän jokapäiväistä työtämme. Te olette neuvoston kanssa luvanantava toimielin ja toivomme, että olemme yhtä, olemme tarpeeksi fiksuja, että ymmärrämme, että teidät tarvitaan rinnallamme. Jos täällä on ongelmia ja täällä on kysymyksiä, joita olette maininneet, olette sanoneet, että olette kuukausia vaatineet jotain, ettekä ole saaneet vastauksia. Pyrimme tekemään työtä kanssanne mahdollisesti kahden kesken ja pyrimme sitten löytämään ratkaisuja näihin, näihin asioihin, jotka toitte esille, jotka olivat erittäin asian kuuluvia Meillä on erittäin vahva kauppakumppani edessämme, joka on ollut viimeiset 50-60 vuotta ja kauppajohtaja maailmanlaajuisesti, joten prosessi on kyllä vaikea. Täällä on meille tärkeitä asioita offensiivisesti tai defensiivisesti. Haluaisin, että muistuttaa, että käymme neuvotteluja ja neuvottelut eivät aina ole helppoja. me kyllä jatkuvasti painamme nelivedolla, että voitte, voitte uskoa, että ei tämä ole mitenkään helppoa. Ei amerikkalaisille eikä meille itsellemme. Puheenjohtaja, aloittaisin teidän kysymyksestänne koskien eläinten hyvinvointia. Olemme esittäneet täsmällisiä ehdotuksia SPS-luvussa Yhdysvalloille. Se on julkinen asiakirja meidän näkemyksemme eivät ole aina samoja kuin Yhdysvalloissa välttämättä, kun katsotaan lakisääteistä lähestymistapaa eläinten hyvinvointiin. Tämä on yksi niistä asioista, joissa meidän on päästävä oman linjamme kanssa läpi ja saatava aikaan kompromissi, mutta meillä on nyt ehdotus ja uskomme, että se, siinä pidetään huomio siinä, että ei ainoastaan tämä valiokunta, vaan myös muut tämän parlamentin valiokunnat ovat pitänyt tärkeänä eläinten hyvinvointi- ja envivälikunta on esittänyt hyvin vahvoja eh, vaatimuksia tässä suhteessa. Artikla 14 ja tietosuoja. Ainoa sitoumus, jonka voin tässä vaiheessa antaa nyt, kun olemme vielä työstämässä tekstiä ja sitoumuksia, koskee sitä, että olemme täysin sitoutuneita suojelemaan perus, turva lähestymistapaa, niin kuin se on EU-lainsäädännössä saadattu Lissabonin sopimuksessa ja muissa teksteissä, niin kuin se on kotimaisella tasolla Euroopassa määritelty. Mitä tämän prosessin loppupäästä tulee ulos, niin tulemme varmistamaan, että siitä tehdään yhteensopiva eh, neuvottelu tulosten kanssa. Sitten ne kehittyvät maat ja TTIP-sopimus. Kun neuvotellaan TTP, tai vapaakauppasopimuksia, niin periaatteessa mm, kahden puolen välillä tehdään sopimus. Tässä tehdään poikkeus MF, MFN lähestymistavasta VTOssa. Me pyrimme siihen, että sääntelyjärjestelmämme sopivat paremmin yhteen ja muistamme sen, että, että tänä päivänä sääntelyyn eh, noudattamiskustannukset ovat ko- ko- korkeampia kuin, kuin tuontitullikustannukset. Mitä voimmekaan tehdä sen eteen, että vähennettäisiin turhaa päällekkäisyyttä sääntelyn noudattamisen osalta ja haluaisin korostaa sanaa tarpeeton, koska usein sääntely on tahallista ja tarpeellista, mutta silloin kun on tarpeetonta sääntelyä ja siitä koistuvia kustannuksia, jos siinä voimme edetä, niin siitä tulevat myös kehitysmaat hyvä, hyötymään ja oletamme, että tämä sopimus tulee olemaan hyödyllinen paitsi Euroopan unionille ja Yhdysvalloille, niin myös kolmansille maille mukaan lukien kehittyvät maat riippumattomat tutkimuksemme ovat osoittaneet tämän sitten tästä äh, liittovaltion alhaisemmasta tasosta. Tämä on tässä julkiset hankinnat on akuten kysymys. Monet äh, näistä amerikkalaistyyppisistä rajoituksista ovat sellaisia, joita sovelletaan äh, valtion ja valtion ja osavaltion ja senkin alhaisemmalla tasoille ja tämä on prioriteetti maanantain kokouksessamme vastapuolemme kanssa. Sitten ammatilliset pätevyyskysymykset, nämä ovat liittovaltiota alemmalla tasolla säänneltyjä asioita Yhdysvalloissa. Te työstämme nyt mekanismeja, joiden avulla voitaisiin helpottaa vastavuorosta tunnustamista tässä asiassa ja se merkitsee, että meidän on saatava myös liittovaltiota alempi taso mukaan. Yhdysvalloissa. Sama pätee valvontaan ja, ja valvakuutusalaan. Sekin on liittovaltion tason ala, alapuolella oleva toimivalta Teillä on prioriteetteja rahoitus alalla, jossa on, jossa on tämä sääntelykin mukana. Ja olemme erittäin tietoisia liittovaltion alempien tasojen merkityksestä tässä. Sitten esititte kysymyksen koskien täytäntöpanoa ja työlainsäädäntöä ympäristökysymyksiä ja sitä koskevaa lukua tai sen oikeutettuja asioita. Kun katsotaan menneisyyttä ja niin Yhdysvallat ovat tehneet sitoumuksia näillä alalla, joita voidaan täytäntöpanna myös sanktioiden kanssa, myös rahoituksellisten sanktioiden kautta. Me olemme tehneet eh, päätöksemme täysin täytäntöpantavaksi riteen ratkaisunkin kautta, mutta, eh, mutta näihin rahoitus- ja kauppasanktioihin ei ole ryhdytty. Haluaisimme ensin nyt sopia amerikkalaisten kanssa siitä, minkälaisia eh, sitoumuksia haluamme yhdessä kehittää työlainsäädännön ja ympäristön alalla. Tässä vaiheessa meistä tuntuu, että se on se ala, jossa meidän on osoitettava johtajuutta ja katsottava, mitä tämä vuosisadan kauppasopimus voi merkitä arvojen tasolla, jotka menevät markkinoiden avautumisen yläpuolelle. Sitten kun olemme saaneet tämän pään auki amerikkalaisten kanssa, niin voimme tehdä yhdessä päätöksen siitä, mikä malli olisi kaikkein tehokkain, jotta voitaisiin varmistaa täysi täytäntöönpano. Sitten kysymys koskien parlamentaarista ulottuvuutta. Sen jälkeen kun TTIP on ratifioitu, vastaus on, että me tietenkin haluaisimme, että, että, sekä, että tämä taas, taloudellisiin prioriteettien asettamisessa täysin mukana, niin kuin varmasti amerikkalaisetkin, ja että olisitte mukana myös, kun asetetaan tavoitteita transatlanttiselle työllemme emme ajattele, että TTIPn kautta suunniteltaisiin jonkinlaista päätöksentekomekanismia, joka olisi jonkinlainen takaportti mm, päätöksenteolle, jota muuten neuvosto ja parlamentti tekisivät, joten me normaalit menettelyt pätevät, ne tulevat pätemään myös kaikki niihin lähestymistapoihin, joista sopisimme amerikkalaisten kanssa TTIPn puitteissa. Jos tämä rauhoittaa teidän huolianne, niin se olisi kyllä meille se on meille tärkeä pointti. Sitten edustaja Clarkin kunnianhimon tasosta. Me haluamme pitää kunnianhimoiset tavoitteet, mutta en kätke sitä, että tällä hetkellä olemme varmaankin neuvotteluiden kaikkein vaikeimmassa vaiheessa ja se koskee markkinoille pääsyä. Pyrimme löytämään ratkaisuja julkisiin hankintoihin, palveluihin, maatalouteen, maantieteellisiin merkintöihin ja siihen, näihin, näihin eri osa-alueisiin koskien lopullista sopimusta. Ja uskon, että tämä on yleistä tietoa, kun sanon, että olemme todenneet, että viimeiset kolme prosenttia näissä tariffeissa, joka on kaikkein erkalonteisin maatalousosa tuonnissa, tuon, tuon, tuonnissa, tämä on aivan loppuvaiheen neuvottelu. Emme niistä nyt neuvottele. Ne, jotka teistä kysyvät, vielä, joko puhumme määristä, eh, koskien eh, tiekuuta, niin ei näin ole, ainakaan minun tietääkseni, koska se on asia, jonka olemme jo eh, raamittaneet ikään kuin neuvotteluiden loppusuoraan varten. En myöskään kätke sitä, että että julkiset hankinnat ja maantieteelliset merkinnät, niistä käytävät keskustelut ovat olleet vaikeita viimeisen kahden kuukauden aikana ja me ymmärrämme kyllä, että esterata jatkuu vielä jonkin aikaa ennen kuin, ennen kuin pääsemme neuvotteluiden loppusuoralle. Amerikkalaiset ovat ehdottaneet, että se saattaisi alkaa kesän kieppeillä, mikäli me saamme tekstin valmiiksi, jolla katetaan koko neuvottelut. Sitten ennustajan hakenen näistä julkisista hankinnoista ja missä olemme menossa. Olemme todella puolessa välissä. Pyrimme nyt tekemään työtä sen eteen, että voisimme rakentaa tämän keskivaiheen pelin loppuun ennen kuin pääsemme loppuvaiheeseen ja julkisiin hankintoihin. Ja tästä sovitaan komission ja vastapuolta kanssa perjantaina. Tätä taloa emme mitenkään halua saattaa sivuraiteille. Se ei ole meidän tavoitteemme. Sitten Schulz, mitä tulee näihin vaikutuksiin työpaikkoihin kauppasopimuksesta ja TTIPstä. No kauppasopimukset aina vaikuttavat työpaikkoihin molempiin suuntiin. Joillakin sektoreilla työtä tulee lisää, joillakin sitä menetetään. Taloudellinen tehokkuus lisää, lisääntyy aina, se on nettovoitto, mutta toivomme, että kuuden viikon sisällä saisimme julkaistua kestävyyttä koskevan vaikutusten arvioinnin ja työstämme sitä. Se onkin riippumaton kertomus, joka välitetään tällekin talolle ja toivomme, että 4 kuuden viikon päästä tämä onnistuu julkisista palveluista. Jos joku väitti, että olemme itse tyytyväisiä, niin sanoisinpa, että olemme viimeisen vuoden aikana paljon tehneet työtä tämän asian parissa. Komission jäsen ja Froman antavat julkisen lausuman. He ovat tehneet kovaa työtä USDRn puolesta ja uskomme, että olemme saaneet nyt kolme palomuuria aikaan julkisten palvelujen alalle ehdotukseemme, jonka toimitimme Yhdysvalloille. Siinä on tämä laaja poikkeus koskien toimintaa, joka liittyy hallitusten, hallituksen työhön Ja sitten meillä on varaumia julkisissa palveluissa, jotka ovat kovin laajoja. Olen halukas käymään vielä ja tarjoamaan keskusteluja teille ja asiantuntijoidemme kanssa, koska ymmärrän, että emme ole teitä täysin vielä vakuuttaneet ja meidän tehtävänähän hän on se, että, että, että saadaan nämä oikeudelliset kysymykset selviksi julkisessa palveluissa. TTIP merkitsee 2000 sivua laillista tekstiä. Juridinen kieli tulee nyt määrittelemään sen, missä määrin nämä alat on suojattu, mutta minun tietojeni mukaan mitä VTO-juttuja ei ole ollut julkisissa palveluissa. Sekä me että Yhdysvallat että vastapuolet siellä niin ovat kyllä ymmärtäneet, että me emme TTIPin kautta mitenkään halua rajoittaa hallitusten poliittisia mahdollisuuksia käyttää julkisia palveluja jatkossa. Sitten edustaja Scholzin kommentti yksityisyydestä ja ilo-yleissopimuksista ja investointi tuomioistuin järjestelmästä olen äh, tehnyt muistiinpanot. Me olemme varmaankin eri mieltä tästä asiasta. Me todella uskomme, että Tämä on oikeudellinen menettely, joka kestää poliittisen valvonnan. Se on avoin, se on oikeudellinen ja se on täysin ver- verrattavissa laajasti hyväksyttyihin menettelyihin, kuten Haagin kansainvälisen tuomioistuimen tai, tai VTOn riitojenratkaisumenettelyihin, joita on nyt työstetty jo menestyksekkäästi yli 20 vuotta, niin kuin olette nähneet tästä aikaisemmasta keskustelusta, kun Täällä osoitettiin, että olemme voittaneet enemmän tapauksia kuin amerikkalaiset näissä riten ratkaisujutuissa. One minute. We have to switch now to English because uh, the... Meidän pitää siirtyä käyttämään englantia, koska tulkkaus pääst, päättyy, mutta tässä ei ole varmaankaan ongelmia. Kiitos tulkeille ja nähdään huomenna. Thank you. I'll go as fast as I can.